Allora, la parola a Mr. Diamandouros. Herra Diamandouros, olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. La ringrazio, signora Presidente, per la sua gentilezza e l'invitazione per essere qui oggi. Eh, kiitos kutsusta eh, tulla tänne puhumaan tänään. Jos sallitte, niin jatkan kuitenkin englanniksi. Members. Rouva puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitokset tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan minun näkemykseni ja siitä, miten hoitaisin äh, oikeusasiamiehen virkaa. Minun äh, äh, CVni on toimitettu teille 23 kielellä Ensinnäkin siinä kerron minun henkilötietoni ja osaamiseni akateemikkona oikeusasiamiehenä Kreikassa ja vuodesta 2003 huhtikuusta Euroopan oikeusasiamiehenä. Ja toisekseen sitten kerron henkilöstäni. Haluaisin kertoa parlamentin jäsenille ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet minun uudelleenvalintaani. Olen otettu siitä, että kaikista poliittisista ryhmistä niin moni on antanut minulle tukeni. Olen vakuuttunut siitä, että näin laaja tuki on tärkeää, kun ylläpidetään eurooppalaisen oikeusasiamiehen uskottavuutta kansalaisten silmissä. Haluaisin aloittaa alustukseni sisällöstä tuomalla esiin nykyisen työni tuloksen muutokset vuodesta 2005 nykypäivään. Tämä voidaan koota kolmen otsakkeen alle. Yksi vahvistettu kulttuurinen palvelu eh, kansalaisille kaikista toimielimistä. Toisekseen erilaisia ratkaisuja kansalaisille, jos heidän oikeuksia ei ole hoidettu. Ja kolme, parempi avoimuus. Tuloksia on saatu käsittelemällä näitä vetoomuksia, valituksia ja myös omasta aloitteesta tehtyjä tutkimuksia. Olen pyrkinyt parantamaan parhaita käytänteitä tuomalla esiin esimerkiksi hyvän hallinnon esimerkkejä vuosittaisessa raportissa. Olen vakuuttunut siitä, että komissio komissio hoiti esimerkiksi myöhästyneet maksut pienyrityksille juuri tämän kautta. Ja minä olen vakuuttanut toimielimet toimimaan paremmalla tavalla, vähemmällä hallinnolla, vähemmällä byrokratialla ja äh, esimerkiksi äh, EPSO on parantanut äh, valintaprosessien avoimuutta sekä vastauksiaan hakijoiden kyselyihin ja valituksiin. Tuloksena 2008 40 prosenttia vähemmän valituksia esitettiin EPSOa vastaan kuin vuonna 2007. Vakuutin EUn toimielimet vastaamaan kaikkiin kirjeisiin, mitä on tullut kansalaisilta ja ottamaan huomioon kansalaiset siinä vaiheessa, kun ne tekevät erilaisia päätöksiä. Olen myös toiminut itse niin kuin puhun ja olen yrittänyt antaa hyvän esimerkin, mitä tulee palveluiden antamiseen kansalaisille. Olen erityisesti ottanut äh, käyttöön paremman ja selkeämmän päätöksentekomenettelyn. Olen äh, Äh, kouluttanut äh, työntekijäni niin käyttämään selkeätä englantia niin, että kaikki on paljon selkeämmin ymmärrettävää. Olen antanut yli 2600 julkista puhetta ympäri Eurooppaa niin, että kansalaiset voisivat tietää oikeutensa ja oikeutensa valittaa, erityisesti oikeutensa EU-lain puitteissa. Äh, minä olen ylläpitänyt hyvää taloudellista hallintoa ja myös talouden valvontaa minun virastossa. Niin- ja myös oikeusasiamiehen nettisivusto on selkeämpi ja parempi kaikilla 23 kielellä. Vuosiraporttini niin on keskitetympi ja parempi ja se on myös tuotettu paljon lyhyemmässä ajassa ja äh, olen myös pyrkinyt löytämään ratkaisuja kansalaisille sekä kansallisella että EU-tasolla. EU-tasolla olen käyttänyt nopeampia, joustavampia menettelyjä ja nyt tällä hetkellä valitusaika on noin 13 13 äh, äh, kuukautta, mutta suurin osa niistä ratkaistaan jo kolmessa kuukaudessa. Olen ottanut käyttöön tällaisen interaktiivisen oppaan niin, että kansalaiset löytäisivät mahdollisimman nopeasti parhaan oikean instituution, missä, mihin valittaa. Tätä opasta on Tämä opas on ollut käytössä jo 24 000 kansalaisella tammikuusta lähtien, jolloin se otettiin käyttöön. Ja olen myös tehnyt tällaisen pöytäkirjan Euroopan investointipankin kanssa. Ja sen lisäksi olen myös käyttänyt mahdollisuutta oikeutta tutkia, vahvistettuja oikeuksia tutkia sen mukaan, mitä oikeuksia minulle tuli vuoden 2008 myötä. Jäsenvaltiotasolla olen tehnyt yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiehten kanssa ja vahvistanut sitä kautta huomattavasti tätä oikeusasiamiesverkkoa. Tämä yhteistyö, sitä on parannettu sillä, että Äh, olen tehnyt yli sata tällaista informaatiovierailua jäsenvaltioihin, jossa olen tavannut kansalaisia, kansallisia hallintovirkamiehiä, kansalaisyhteiskuntaa, hallitusten äh, jäseniä ja niin edelleen. Sen lisäksi olen äh, ottanut huomioon myös kaikki ne ihmiset, joilla on ollut ongelmia EUn lainsäädännön kanssa. Minä olen vahvistanut ja laajentanut Äh, ohjeitani kansallisille oikeusasiamiehille, jotka ovat tehneet tiedusteluita eu lainsäädännöstä. Ja tämä äh, informaatio on sitten auttanut heitä huolehtimaan siitä, että EUn lainsäädäntöä toimeenpannaan oikealla tavalla. Sen lisäksi olen parantanut avoimuutta äh, komission ja kansallisten oikeusasiamiesten kesken. Sen lisäksi olen parantanut avoimuutta sillä, että olen käsitellyt hyvin tehokkaasti suurta määrää valituksia asetuksen 1049-2001 perusteella, joka on siis asetus, jossa on kysymys kansalaisten oikeudesta saada asiakirjoja ja tietoa. Ja sen lisäksi olen saanut aikaa myös tällaisen sopimuksen liittyen tietosuojaan ja olen myös auttanut parlamentin kansalaisvapauksien valiokuntaa 1049-2001 asetuksen pohjalta. Ja sen lisäksi minä olen ollut yhteyksissä komission jäsenten kanssa ja pyrkinyt myös yhteistyöhön tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan olen kyennyt auttamaan noin 80 prosenttia kaikista niistä, jotka ovat kääntyneet puoleeni joko suoraan tai sitä kautta, että olen ohjannut heidät oikeisiin paikkoihin silloin, kun en ole itse voinut käynnistää tutkimusta. Minun työ, työni ja aktiviteettini on johtanut siihen, että Euroopan oikeusasiamiehen medianäkyvyys on kaksinkertaistunut. Ja tähän kuuluu Äh, myös äh, erittäin korkean profiilin äh, tapauksia, joissa on kysymys monista erilaisista asioista. Eurobarometrikyselyn mukaan vuonna 2008 toukokuussa 38 prosenttia Euroopan kansalaisista olivat kuulleet Euroopan oikeusasiamiehestä, ja tämä on erittäin tyydyttävä luku ottaen huomioon, että oikeusasiamiehen mandaatti on rajattu ainoastaan EUn toimielimiin ja, ja virastoihin. Mikään, näistä ei olisi ollut, mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Parlamentti on antanut minulle tarvittavat voimavarat äh, tehdä työtäni ja tämä valiokunta äh, on hoitanut äh, asioita, jotka minä olen tuonut teidän tietouteenne, erityisesti nämä erityisraportit, jotka olen halunnut laatia. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, unionin toimielinten toi toimielimet, niitä pidetään usein hyvin epäpersonallisina ja tällaisena kasvottomana byrokratiana. Mutta olen kuitenkin ihan vakuuttunut siitä, että olemme yhtä mieltä siitä, että jos hallinnolliset käytänteet ovat korkealaatuisia, niin ne auttavat kansalaisia ja sen lisäksi eh, niiden kautta kyetään myös eh, puuttumaan näihin ongelmiin. Minä olen todella ylpeä niistä tuloksista, joita minä olen oikeusasiamiehenä eh, saavuttanut. Ja minä olen erittäin minusta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset tietävät, mitkä ovat heidän oikeutensa ja että he voivat harjoittaa näitä oikeuksia. Ja minun tutkimusteni pohjalta Voidaan sanoa, että EUn toimielimissä harjoitetaan kohtuullisen korkeatasoista hallinnollista toimintaa ja äh, täytyy sanoa, että tällä hetkellä hyvin vähän on äh, EU:ssa äh, suuria karkeita hallinnollisia rikkomuksia. Ja oikeusasiamies on esitellyt parlamentille 16 erityisraporttia 14, vuoden, 14 toimintavuoden aikana mutta kuitenkin pyritään tässä samaan aikaan tällaista äh, palvelun kulttuuria kansalaisille. Tällainen äh, tavoite äh, saavutetaan oikeusasiamiehellä, oikeusasiamiehellä, joka on täysin riippumaton ja oikeudenmukainen. Tämä on tavoite, johon olen pyrkinyt koko ajan niinä vuosina, kun olen toimintani harjoittanut. Ja tätä minä tulen jatkamaan, mikäli minut valitaan tähän virkaan uudelleen. Kuten jo vastauksissani teidän kysymykseeni olen sanonut, kysymyksiin, jotka te lähitte, lähetitte kaikille ehdokkaille, niin minä uskon, että oikeusasiamiehellä on kolme prioriteettia tulevina kolmena tulevina vuosina. Ja nämä ovat ne, että autetaan, tuetaan sitä, että EU voi kertoa kansalaisille Lissabonin sopimuksen uutuudet. Vahvistetaan palvelun kulttuuria toimielimissä ja unionissa ja kolmanneksi tehostetaan oikeusasiamiehen toimia Kaikkein tärkeintä EUn toimielimille ja muille elimille tulevina vuosina tulee olemaan se, että Lissabonin sopimuksesta tehdään menestys ja sitä kautta sitten voidaan saada kansalaiset luottamaan meihin. Oikeusasiamiehen tehtävä tässä on se, että voidaan huolehtia ja taata kansalaisten oikeus hyvään hallintaan, hallintoon ja että he tuntevat, mitä oikeuksia he saavat tämän uuden sopimuksen kautta ja että he voivat käyttää oikeusasiamiestä ja vetomusvaliokuntaa, mikäli heillä on ongelmia. Ja me yrimme myös, pyrimme myös kehittämään ja syventämään palvelun kulttuuria EU:ssa ja minä yritän sitä kautta myös parantamaan hyvää hallinnollista käytännettä äh, käyttämällä parhaita äh, käytänteitä, joita äh, oikeusasiamiehellä on. Sen lisäksi meidän täytyy myös seurata EUn tuomioistuimen lainsäädäntöä ja lainkäyttöä. Ja kolmanneksi meillä on sitten Lissabonin sopimus, jota tulee seurata mahdollisimman läheltä. Oma-aloitteiset tutkimukset ovat myös olleet tapa hyvällä tavalla seurata, minkälaisia mahdollisia ongelmia on ollut. Meidän on myös luotava tällainen virallinen verkosto, hyvän hallinnan verkosto. On tehtävä myös intensiivisesti yhteistyötä EUn toimielinten kanssa niin, että löydetään niin kutsuttuja ystävällisiä ratkaisuja mahdollisimman monille valittajille. Haluan tehdä myös äh, läheisesti yhteistyötä tämän valiokunnan ja parlamentin kanssa niin, että voin äh, parantaa jatkossakin informaatiota, jota kansalaisille toimitetaan liittyen heidän oikeuksiinsa. Sen lisäksi aion lyhtyä proaktiiviseen toimintaan lainsäädännön alalla osallistumalla avoimiin kansallisiin keskusteluihin ja lainsäädäntöön, kuten esimerkiksi asetus, joka koskee pääsyä asiakirjoihin, Olafin asetus sekä muita. Hyvät naiset ja herrat, mikäli minut valitaan uudelleen, niin tulen parhaalla tava, mahdollisella tavalla tehostamaan oikeusasiamiehen toimistoa. Muun muassa sillä, että vahvistan yhteyksiä kansallisiin ihmisoikeuslaitoksiin varmistaakseni sen, että käytetään parhaita käytänteitä. Tulin pyrkimään myös ottamaan vastaan tehokkaammalla tavalla valituksia ja käyttämällä myös paremmalla tavalla toimistoni kokenutta henkilökuntaa. Samanaikaiseksi täytyy pyrkiä saamaan enemmän käyttöön parlamentin tiedotustoimistoja ja verkkoja. Sen lisäksi meidän täytyy myös EUn tasolla organisoida tällaisia yhteisiä tapaamisia niin, että voidaan käydä myös vuoropuhelua yritysten ja median kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Täytyy huolehtia myös sosiaalisesta verkostumisesta. Parlamentit ja MEPit jo johtavat eh, tietä ja he ovatkin tässä hyvä malli. Ja myös vahvistaa Euroopan oikeusasiamiesten eurooppalaista verkostoa. Ja lopuksi työskennellä niin, että voidaan parantaa eh, kaikkien tietämistä, tietämystä EUn lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta jäsenvaltioissa. Puheenjohtaja-arvon jäsenet. Eh, Kansalaiset sitten etu on ollut kaiken työni keskipisteessä. Jos minut valitaan uudelleen, minä tulen hyväksymään strategisen, so, strategisen suunnitelman, jossa sanon, että Euroopan oikeusasiamies hakee reiluja ratkaisuja valituksiin, joita on tehty Euroopan unionin toimielimiä vastaan. Hän pyrkii rakentamaan luottamusta vuoropuhelun kautta kansalaisten ja Euroopan unionin kesken ja pyrkii parantamaan standardeja Euroopan unionin toimielimissä. Toivon, että tämä nopea esittely ja minun kirjalliset vastaukseni ovat antaneet teille jonkinnäköisen kuvan siitä, millä tavalla minä pyrin toteuttamaan nämä tavoitteet ja millä tavalla minä haluan antaa kasvot EUlle. Kiitokset ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitokset, herra Demandurus. Voimme avata keskustelun. Herra Kronin, ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää päivää, herra Diamanduros. En aio esittää samoja kysymyksiä, jotka on jo kirjallisesti esitetty. Te kyllä varsin hyvin teitte hyvän yhteenvedon, hyvän synteesin menneestä, mutta kuten teillä on ollut jo useamman kerran mahdollisuus sanoa, niin te olisitte voineet sanoa sen, mutta ette ole tehnyt sitä toimikautenne aikana, toimikausienne aikana. Onko teillä uusia tavoitteita toteutettaviksi? Eikö teitä pelota, että tässä tulee vähän liikaa, taas yksi toimikausi lisää? Miten te aiotte parantaa vieläkin yhteistyötä vetomusvaliokuntamme kanssa ja miten te hahmottelette yhteistyön muiden toimielinten kanssa? Kiitos. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Bossinaro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Euroopan oikeusasiamies. On ilo ja kunnia, eh, että teidät voi toivottaa tervetulleeksi tänne kulmistilaisuuteen ja haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä eh, vetomusvaliokunnan kanssa. Ja näin kansalaiset tänä päivänä paremmin voivat ymmärtää eron hyvän ja huonon hallinnon välillä. Tämä on tärkeä asia ja tätä on painotettava jatkossakin. Ja kysynkin tässä yhteydessä, oletteko valmiit tekemään kansanne kanssamme yhteistyötä yhteisten mekanismien kehittämiseksi Euroopan parlamentin ja oikeusasemien toimiston välillä. Kiitos. Grazie, l'onorevole Ankis. Kiitoksia sitten Ankis. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni fogom magam, de... Pyydän anteeksi, koska tietyssä mielessä ehkä toistan itseäni ja ehkä muitakin. Mutta mitäs nyt on tekeillä? Teidän suullinen esityksenne ja, ja kirjallisesti vastatut kysymykset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Minä en ainakaan saanut vastausta yhteen kysymykseen ja se on elintärkeä minulle. Ja tässä ajattelen kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Ehkä aikaisemmissa puheenvuorossani en sanonut sitä tarpeeksi selveä, selkeästi, mutta meillä on kyllä turvapaikka kysymyksiäkin. Ajatellaan jotakin EUn valtiota ja siellä on laki, joka kieltää jotakin vähemmistöä käyttämästä äidinkieltään. Tämähän on todella räikeä loukkaus yhteisöllisiä oikeuksia vastaan, ellei sitten ihmisoikeuksia oikeuksia vastaan ja yksilön oikeuksia vastauksia. Ja tässä evätään ihmiseltä käyttää perusoikeuttaan. Eli kysymys kuuluu, mitä tämän kanssa voi tehdä? tai toisin sanottuna, minkä ratkaisuvaihdon voitte kuvitella, jos tällaiseen ihmisoikeusrikkomukseen törmäätte mahdollisella tulevalla toimikaudellanne? Onko mahdollisuus löytää rauhanomainen, ystävällisenkinen ratkaisu, eikä, mutta ettei suljeta silmiä ja olla, olla kuulematta tällaisista törkeistä, karkeista rikkomuksista ja loukkauksista vähemmistöjä vastaan? EUhan on yksi niistä alueista, joiden täytyy todella huolehtia vähemmistöjen oikeuksista kaikessa, kaikessa laajuudessaan. Tämä synnyttää ehkä vielä laajemmankin kysymyksen. Ei tämäkään ole ainoastaan perusluonteista, jos ajatellaan konflikteja, jos ajatellaan oikeuksien puolustamista, mutta koska se liittyy tiukasti EU-hun. Tämähän synnyttää sellaisen tilanteen, että minä minä koen olevani yksin. Minä olen pettynyt EUhun, kun EU puhuu kahdella kielellä joskus. Hyvin usein EUssa hyvin yksityiskohtaisesti ja vahvasti puolustetaan ihmisoikeuksia silloin, kun niitä loukataan kaukana EUsta, mutta sitten kun täällä lähistöllä EUn sisällä ei niistä olla tietääkseenkään eikä kuullakaan niistä, koska ja kun silloin EUlta kysytään, niin silloin EU sanoo, että se on kansallista politiikkaa, me emme saa sekaantua siihen. Mutta mielestäni tämä ei ole oikea tapa toimia. Jos loukataan yksilöiden oikeuksia, ihmisten oikeuksia, niin silloin on kyse EUn peruskivestä, siitä, mille EU perustuu, turvallisuuteen, ihmis- ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, perusoikeuksien kunnioittamiseen. Kysymys kuuluu, miten te voisitte mahdollisesti hallinnoida, löytää ratkaisun tämän tyyppisille oikeuksien loukkaamiselle, kun on kyse vähemmis, kansallisista vähemmistöistä ja miten tämä kahdella kielellä, kahdella tavalla toiminen loppuisi. Minä haluaisin tietää, miten te käytännössä oikeusasiamiehenä aikoisitte puuttua tämän kaltaiseen tilanteeseen. Mikä on kansallista politiikkaa, mikä on eu politiikkaa tällaisissa konfliktitilanteissa? mikä olisi siis paras toimintatapa ja ratkaisuvaihtoehto? Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitokset. Mm, Herra Diamandoros, kiitos myös selkeästä kertomuksestanne ja siitä, että kerroitte tulevista suunnitelmista, koska tätä olisin ju- juuri kysynytkin, mitä tekisitte toisin, mitä muutoksia eh, aikoisitte käynnistää Lissabonin sopimuksen jälkeen ja niin edelleen. Mutta en enää kysy kysymystä, koska jo vastasittekin tähän. Eli eräs toinen kysymys, jonka nyt esittäisin, se tuli esiin myös täysistunnossa varsin usein kiinnittää huomiota siihen, kuinka on vastattava kansalaisille, mutta on vahinko, jos kansalaiset joutuvat kovin pitkään odottamaan vastausta. Olisiko mahdollista jollain tavalla vaikuttaa tähän kestoon? Miten ajattelisitte tässä asiassa toimia? Sillä tämä kysymys varsin usein esiin nousee. Ja Vuolis, olkaa hyvä. Kiitos eh, herra Demanduro teidän hyvin selkeästä ja positiivisesta esityksestänne. Minulla on kaksi asiaa, joista haluaisin kysyä. Ensimmäinen, me kaikki tiedämme, että te olette sitoutunut tällaiseen palvelukulttuuriin toimielimissä sekä tämä opas, jonka te olette laatineet. Mutta monet meistä ovat huolissaan silti siitä, että Euroopan unionin kansalaisilla on niin paljon eri paikkoja, minne he voivat eh, kääntyä, he voivat kirjoittaa parlamenttiin, solvittiin, tulla teidän luoksenne, kirjoittaa komissiolle. No, tämä on hyvin sekavaa. Ja se, mitä me haluaisimme, on se, että me voisimme ohjata kansalaiset sinne, mihin he kuuluvat ja että he saavat sieltä vastauksen. Jotkut ovat puhuneet tästä yhdestä luukusta tai, tai portaalista, mitä mieltä te olette. Toisekseen, Lissabonin sopimus tuo meille neuvoston, joka on paljon pysyvämpi ja, ja johdonmukaisempi. Neuvosto ei ole ollut mikään avoimuuden perikuva kuluneena vuosina. Miten te aiotte tähän puuttua? Sen lisäksi Jäsenvaltioiden parlamentit tulevat jatkossa myös osallistumaan lainsäädäntöprosessiin. Tulet, aiotteko te käynnistää mitään erityissuhteita kansallisiin parlamentteihin, jotta voisitte pitää silmällä, mitä siellä on kasvamassa ja kehittymässä vaikka uudeksi Euroopan unionin toimielimeksi? Yeah, thank you very much. Also I will... Kiitos. Kiitos työstänne ja esityksestänne. Ja monet näistä kysymyksistä ovat hyvin samankaltaisia. Lissabonin sopimuksen myötä me saamme kaksi uutta artiklaa, jotka antavat meille enemmän oikeusperustoja parantaa hallintoa toimielimissä. Te puhuittekin siitä, mutta voisitteko te kertoa mahdollisesti konkreettisesti, mitä te aiotte tehdä? Saammeko me uusia asetuksia tai muuta, niin että me voimme pakottaa parempaan hallintoon. Samoin kuin mitä tulee sitten erilaisten virastojen valvontaan. Millä tavalla te vahvistaisitte tätä valvontaa ja sitä, mitä tapahtuu, koska sehän on hyvin lähellä kansalaisia. Koska hyvin usein virasto on juuri se, jonka kansalaiset kohtaavat elämässään. Ole Chichester. Ja Chichester vielä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Radia Mandoros, onnittelut tästä esityksestä ja kaikista aikaansaannoksista ja selväksi tuli, että mielellään jatkaisitte tehtävässä. Kysyisinkin seuraavaa. E, minkä katsoisitte yhdeksi tärkeimmistä päätöksistä tai toimista e, kaudellanne tähän asti? Ja sitten, mikä yksittäinen päätös tai toimi on sellainen, jota hieman kadutte? Ja kumpaankin kysymykseen liittyen kysyisin myös miksi. Ja sitten kirjallisessa vastauksessa esititte, että israelaisin myöskin seuranta, mitä tulee oikeusasemien toimintaan. En tiedä, eh, tuliko kommenteissanne esiin jo tämä asia. Eh, ehkä voisitte hieman eh, laajentaa tai täsmentää tätä asiaa vielä. Kauntis, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ihan viimeiseksi europarlamentissa, kun me tutkimme paljon Delikin mietintöä, joka kuuluu meidän sarkaamme, niin me pystymme Diaman myös perehtymään herra Diaman Duroksen toimikausiin ja haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä, mutta kuitenkin nyt nousee esille muutamia kysymyksiä Hänellä on pitkä kokemus. Teillä on pitkä kokemus, mutta mitä, mitkä ovat teidän kokemuksenne kansallisilta ja alueellisilta oikeusasiamiehiltä? Minkälaisissa yhteyksissä olette heihin? On, te olette myös sanoneet, että pitää parantaa tätä palvelukulttuuria eurooppalaisissa EUn toimielimissä. Tämähän ei ole mikään helppo tehtävä, kun on kyse toimielimistä, jotka ovat monimuotoisia, monirakenteisia, vaikeasti hallinnoitavia, eivät ole kaikki, johon kaikki henkilöt eivät ole valittuja virkoihinsa. Onko tässä nyt kyse siitä, että puolustetaan enemmän kansalaisten oikeuksia, mutta jos näin on, niin kansalaistenhan täytyy tietää niistä enemmän. Mutta Lissabonin sopimus ja perusoikeusasiakirja on vähän hämärää, vaikeasti luettavaa tekstiä kansalaisille. Miten kansalaiset voisivat perehtyä näihin sopimuksiin paremmin, jotta he tietäisivät, miten he itse voivat myös paremmin puolustaa oikeuksia. Kiitokset. Vielä seuraava puhe. Herra Diamanduroksella. Kiitos Diamandurokselle. Minä voin myös <clears throat> yhtyä tähän paljon deliksi mietintöön. Ja jos tehdään yhteenveto teidän toimikaudestanne, niin se on kyllä loistava. Se on hienoa työtä. Huomenna alkaa uusi aikakausi Euroopan unionissa. Lissabonin sopimus astuu voimaan, mutta se ei tule olemaan helppo tie. Vaikeuksia tulee olemaan. Myös täällä parlamentissa tulemme tot- törmäämään tähän realiteettiin, mutta myös muut toimielimet joutuvat ehkä muuttamaan työskentelytapojaan ja tämä pätee myös oikeusasiamiehen virkaan. Ö, varmasti monis pitää puuttua moniin asioihin ja tehokkaasti. Oletteko te ajatelleet, millä tavalla voitaisiin täsmällisemmin tehdä oikeusasiamiehen virasta vähän toimivampi, tehokkaampi, pätevämpi ajatellen Lissabonin sopimusta, ettei tässä olisi kyse vain yksilöiden toiveista tai kohteliaisuudesta. Kiitokset ja sitten herra Demonduros voitte vastata ja sen jälkeen käsitellään kysymykset. Grazie de nuovo. Kiitokset toistamiseen. Madame Gruny, ah, je vous remercie beaucoup pour vos... Rouva Gruny, kiitän teitä paljon teidän kommenteistanne. Rouva hyvä, on aina hyvin vaikea vastata kysymykseen, että yritänkö tehdä liikaa vai haluanko tehdä liikaa. Enhän minä olisi ehdokkaana, jos olisin sitä mieltä, että minulla on liikaa töitä edessäni odottamassa. Kuusi vuotta olen ollut tässä toimessa ja minulla on ollut mahdollisuus jo kertoa teille aiemmin. Ihan äskettäin mehän tapasimme. Niin mi- minä haluan luoda luottamukselliset suhteet oikeusasiamiehen viran ja ja muiden toimielinten ja kansalaisten välille. Tämä on pitkä, vaikea ja prosessi ja vaativa prosessi. Jos parlamentti valitsee minut uudestaan oikeusasiamiehen virkaan, niin se on minulle suuri kunnia ja silloin minä voin syventää sitä työtä, minkä olen jo aloittanut. Te kysyitte suoraan minulle, että eikö olisi jotain muuta, mitä minä haluaisin tehdä. Tämä vai onko, onko, onko teillä jokin ainut asia, mitä te haluatte tehdä? Minä haluan puhua rehellisesti, vastata teille ihan suoraan, mitä tulee siihen, että haluaisin lähentää kansalaisia meidän toimielimimme. Minä haluaisin informoida kansalaisia heidän oikeuksistaan. Se on suunnaton tehtävä, mutta se on kyllä vaivan arvoinen. Se vaatii paljon työtä, ponnistelua, voimia ja minä olen kyllä aivan valmis tähän tehtävään. Siitähän on lukematon määrä variantteja, miten voi lähestyä kansalaisia, miten voi päästä tavoitteisensa. On suuria linjauksia, suuria akseleita, joita oikeusasiamiehen pitäisi seurata, mutta, mutta ei saa myöskään levittää työsarkaa liian laajalle. Meidän täytyy myös paneutua huonoon hallintoon, paneutua avoimuuteen. Meidän täytyy poistaa sieltä hyvät, äh, huonot toimintatavat, ja, mutta meidän täytyy myös löytää hyvät toimintamekanismit. Jos yritän nyt vielä vastata tähän teidän kysymykseenne, minä olin aina ollut sitä mieltä, että yhteistyö, jonka olen pystynyt luomaan teidän valiokuntanne kanssa jo vuosien saatossa, on ollut erittäin hedelmällistä ja merkittävää. Minä olen sanonut tämän jo aiemmin. Huomenna Lissabonin sopimus astuu voimaan. Se on suunnattoman tärkeää Euroopan parlamentille, mutta myös Euroopan oikeusasiamiehelle, EUn oikeusasiamiehelle. Euroopan parlamenttihan voi tästä hyötyä mahdollistaa yhteistyötä paremmaksi kansallisten parlamenttien kanssa. Minullahan on jo hyvät verkostot yhteistyöstä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten kanssa. Minä äh, olen ajatellut myös lähentyä enemmän kansallisia parlamentteja joko, joko oli sitten kyse Euroopan asioiden valiokunnasta tai vetomusvaliokunnasta. Minulla on paljon kollegoja, joiden puoleen voin kääntyä. Voimme hyödyntää tätä tilannetta, minun hyviä verkostoja, hyödyntää Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Mutta minä luulen, että minulla on paremmat valmiudet onnistua parhaimmat mahdollisuudet onnistua, jos tämä vetomusvaliokunta tukee minua, jos me jatkamme hyvää yhteistyötä. Totta kai yhteistyökysymys muiden kanssa, jos muut ovat alueellisen tason ja kansallisen tason kollegoja, niin silloin minä pyrin hyödyntämään Lissabonin, Lissabonin sopimusta, jotta voimme hyödyntää tätä EUn alueella olevaa kokonaisvaltaista oikeusasiamiesverkostoa. Ainakin parantaa sitä, mitä olemme tähän asti pystyneet jo tekemään. Tämä on kiehtova, kiehtova tehtävä. Se on minulle lähinnä intohimoinen tehtävä. Minä olen sitoutunut tähän tehtävään, koska mielestäni siinä ei ole rajoja. Aina voi keksiä keksiä uusia lähestymistapoja, uusia toimintatapoja. Mielestäni se on kiehtovaa. Ja kansalliset, kansallisen tason kollegani ovat aina reagoineet hyvin innostuneesti ja hyvin suoraan, välittömästi, ja ovat tarjonneet parhaita mahdollisia yhteistyömuotoja. Ja äh, näin ollen minä sitoudun siihen, että pyrin vielä parantamaan ja syventämään tätä tekemääni työtä. Sir, Uh, Mr. Bolsonaro, I, uh, I will answer your question very... No niin, ja sitten uh, vastaan suoraan seuraavan kysymyksen. Eli yhteiset mekanismit, niiden mahdollisuudet. No niin, ensinnä on todettava sen verran, että itse uh, oikeusasian miehenä ja edeltäjäni myöskin hyödynsivät ö, kovasti parlamentin tukea ja varsinkin tämän valiokunnan esittämää tukea toimilleen. Ja tästä ö, on hyvä jatkaa, eli ö, lisätään, syvennetään yhteistyötä. Eli Lissaboni on tärkeä ö, kehitysaskel tässä myöskin. Oikeusasiamies Euroopan oikeusasiamies voi eri tavoin tehdä yhteistyötä kansallisten tahojen oikeusasemisten kanssa. Olemme esimerkiksi päätseet siihen, että kansalliset oikeusasiamiehet voivat esittää pyyntöjä Euroopan oikeusasiamiehelle, jos esimerkiksi on epäselvyyksiä EU-lainsäädännön suhteen. Näiden kysymysten määrä on lisääntynyt viime vuosina ja se syvenee entisestään, koska Lissabonin myötä on mahdollista avata Äh, parlamentin väliset yhteydet. Eli minulla on mahdollisuus nyt äh, kääntyä kansallisten kollegoini puoleen äh, ja pyytää heitä olemaan yhteydessä oman parlamenttinsa. Eli tällä tavalla saadaan tällainen elävämpi yhteys aikaan. Ja näin myöskin kansalaisten huomio saadaan kiinnittymään näihin toimiin enemmän. Mitä näihin mm, pyyntöihin tulee, niin olemme hyödyntäneet olemassa olevia verkostoja Meillä on olemassa keskustelufoorumi, jota olemme hyödyntäneet tiedottaaksemme kansallisen tason kollegoja. Tällainen aloite on tehty esimerkiksi siitä, voitaisiinko perustaa ähm, potilaiden ähm, oikeusasemies. Kuitenkin terveyskysymykset ovat aluetason ähm, kansallisvaltiotason oikeusasiamiehen vastuulla. E, hieman askarrutti joitain tahoja se, että Euroopan oikeusasiamies jollain tavalla tulisi tässä kuvaan mukaan, mutta kuitenkin e, selvitimme sitä, että e, haluttaisiin vain parantaa synergiaetuja, saataisiin asiat paremmin selvitettyä yhteistyö ja näin saataisiin ja päästäisiin eroon mahdollisista huolenaiheista, joita vielä joillain oli. Eli vastauksena voisin esittää esittää, että en katsoisi tarpeelliseksi yhteistä mekanismia, mutta katsoisin, että olisi tärkeää eh, lisätä, laajentaa olemassa olevia mekanismeja ja hyödyntää olemassa olevia ja Lissabonin mukanaan tuomia mahdollisuuksia riittävän hyvin, jotta tällaiset eri mm, tasot, yhteydet ja yhteydet eh, eri eh, parlamentaarikoihin ja myöskin eri maiden oikeusasiamiehen toimisi siten, että saataisiin synergiaetuja, jotka hyödyttäisivät kansalaisia. Ms. Hankis, um, I wish to thank you for your question. Herra Hankis, eh, kiitos teillekin kysymyksestänne. Olen täysin tietoinen ongelmasta, jonka nostitte esiin. Omassa maassanne on olemassa vähemmistöjen oikeusasiamies. Olen ollut herra Kaltenpahin kanssa varsin lähessä yhteistyössä silloin, kun hän tätä tointa hoiti ja olen törmännyt myöskin äh, tilanteeseen, jossa nimenomaan äh, vähemmistöön tilanne on ollut kovasti esillä tällä alueella. Eli olen asiasta tietoinen ja oikeusasiamiehenä, äh, jos minut valitaan, tulen asian esiin nostamaan niin hyvin kuin mahdollista. Eli olen hyvin tietoinen ja huolissani tästä tilanteesta. Tämän lisäksi vielä pari seikkaa, jotka haluaisin sanoa. Euroopan mm, olen saanut paljonkin valituksia vähemmistöihin liittyen. Useimmiten tällöin puhutaan varsinkin romaniväestön oikeuksien loukkauksista ja sitten oikeudellisesti suurin onkalu tässä on se, että nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat oman mandaattini ulkopuolella ja äh, tällöin äh, asiat siis kuuluu kansallisen oikeusasiamiehen toiminnan piiriin. Mutta jos vähemmistöistä puhutaan laajemmasti, eli siis äh, herkistä väestöryhmistä, ei pelkästään etnisistä väestöryhmistä, niin tällöin oikeusasiamies voi laajastikin toimia, ei pelkästään kun puhutaan esimerkiksi mm, ikäsyrjinnästä, mutta myöskin kun puhutaan esimerkiksi, ja tässä kehittelinkin erään tärkeän aloitteen aiheena, lapset, joilla on erityistarpeita, erittäin tärkeä ja moraalisesti varsin räjähdysaltis asia. Olen työstänyt tätä ja erityisraportin äh, esittänyt valiokunnalle tästä aiheesta. Olen myöskin käynnistänyt tutkinnan ja julkisen äh, konsultaation äh, liittyen vammaisryhmiin, varsin laaja kohderyhmä Eli aloitteita olen jo tehnyt monia ja tämä on osoitus siitä, että oikeusasiamies on kovastikin kyllä kiinnittänyt huomiota eh, mm, haavoittuvaisten väestöosien tilanteeseen, siis oman mandatinsa puitteissa kuitenkin. Ja vastauksena kysymyksenne voisin sanoa, että olen valmis tekemään yhteistyötä minkä tahansa instituution kanssa tässä parlamentissa, valiokunnassa tai sitten eh, kansallisen tason kollegoiden suuntaan, jotta nämä eh, kaksoistandardit saadaan hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kuitenkin määritelmien mukaisesti oli nimenomaan vastaamassa yhteyksistä EU-toimielimiin. Hyvä herra, olkaa hieman ytimekkäämpiä, lyhyempiä puheenvuoroissanne, koska tässä on jo vähän ylitetty nämä ajat ja Catch the Eyekin on vielä tulossa. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tässä on nyt tämä ongelma, kun akateemikko rupeaa puhua, puhumaan oikeusasimiehen sisältä. No niin, yritän nyt ö, ähm, pysyä näissä aikarajoissa. Eli sitten käsittelyajat olen pyrkinyt niistä kiinni pitämään. Ja niin kuin totesin, yksinkertaisten käsittely kestää kolme kuukautta ja 23 kieltä tulee kuvan mukaan myöskin. Pyrin kyllä leikkaamaan taikoja ja teen henkilöstön kanssa työtä, jotta saataisiin vastausaikoja lyhennettyä ja toivottavasti tässä onnistumme. Ja Roa Volis, no nyt tässä on vähän paineita, kun puheenjohtaja äsken hoputti, mutta yhteinen osoite tähän suuntaan kyllä haluaisimme mennä ja olemme ajatelleet tällaisen yhteisen ohjeiston luomista, eli saataisiin aikaan uusi eh, nettisivusto ja sitten näistä ohjeista – voitaisiin hyötyä e, ja estettäisiin e, se, että henkilöt väärältä taholta apua hakisivat. Eli tämä on huomioitu ja Europe Directin kanssa myöskin olemme yhteydessä. Eli tämä puhelinvastausjärjestely, e, eli jos ihmiset kysyvät, on mahdollista saada suora vastauskysymykseen ja ei mitään hankaluuksia synny. Mitä sitten tulee näkyvyyteen ja Lissabonin sopimukseen, No niin, henkilökohtaisesti nimenomaan voin todeta, että pyrittiin suurempaan avoimuuteen neuvoston puolella ja jos minut valitaan, niin ilman muuta pyrin hyödyntämään Lissabonin mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista ja jotta tämä valiokunta voisi avoimemmin olla yhteydessä neuvoston suuntaan ja tällä tavalla vaikuttaa asioiden kulkuun. Ja viittasinkin jo siihen, kuinka hyödyntäisin Lissabonin tuomia mahdollisuuksia kansallisten parlamenttien osalta, ja tämän asian aion systemaattisesti ottaa ohjelmaan. Ja sitten seuraava kysymys. Ymmärrän kysymyksenne, mutta niihin ei ole helppoa vastata nopeasti. 298 yhteisön toiminnasta on artikla, joka saattaisi olla pohjana, kun hyväksytään lakia hyvän hallintotavan lainsäädäntöä olen valmis tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja on erittäin tärkeää, että valiokunta ja oikeusasemies tekevät hyvää yhteistyötä. Näin taataan parhaat lopputulokset kansalaiselle ja tämä lainsäädännöllinen hanke eh, tuntuu hyvältä ehdotukselta. Ja sitten kuinka valvontaa voidaan parantaa? Uskoisin, että eh, se onnistuu vain parantamalla oikeusasiamiehen ponnisteluja. Ja niin kuin jo totesinkin, jos minut uudelleen valittaisin niin aion kiinnittää huomiota enemmän nimenomaan toimielinten suuntaan, virastot mukaan lukien. Ja tällä tavalla nimenomaan tätä palvelukulttuurin käsitettä haluan erityisesti painottaa ja että tulee olla lähemmissä yhteyksissä kansalaisiin päin. Ja sitten herra Chisosta, kiitos teillekin kommenteista ja kysymyksistä. Parhain päätökseni vaikuttaisi siltä, että yksi parhaista päätöksistä, niin en nyt ehkä sanoisi paras, no, asia liittyy liittyi lapsiin, joilla on erityisiä tarpeita. Minun oli mahdollista ottaa esille eräs sosiaalisesti erittäin tärkeä kysymys, eli koulutuslapset, erityiset tarpeet ja näihin liittyen siis nämä painottaa näitä tärkeitä asioita ja näin saada oikeudellista taustaa hoidettua näiden kysymysten osalta. Ja sitten mitä katuisin eniten No, ehkä teille syntyy vaikutelma, että en vastaisi, halua vastata tähän, mutta minulla on useampikin kuin yksi asia, jota kadun. Esimerkiksi kadun sitä, etten onnistunut selvittämään selkeästi kantaani tälle parlamentille esimerkiksi, mitä tulee jäsenten korvauskysymyksen, vaikkakin kysymys oli erittäin tärkeä, sillä parlamentti pyrki suuremman avoimuuden suuntaan. Sitä ilman muuta tuen, mutta tässä oli oikeudellisia kysymyksiä, joita en pystynyt kunnolla selvittämään ja pahoittelen, että näin kävi. Ja sitten kuinka institutionalisoida seuranta? No kerroinkin jo siitä, kuinka tämän asian haluaisin hoitaa, mutta selvää on, että hyödyntäisin henkilöstövaroja enemmän yhteyksiin kansallisten tahojen suuntaan ja myöskin eri toimielinten suuntaan. No niin, eiköhän tässä nyt ollut kaikki hyvä puheenjohtaja. Yksi, yksi vastaus vielä, mutta mahdollisimman lyhyesti. Niin, kerroinkin jo, miten aiomme tehdä yhteistyötä kansallisten ja aluetason oikeusasemisten kanssa, mutta kerron vielä hieman lähemmin siitä, kuinka tätä yhteistyötä voitaisiin parantaa. Ensinnäkin tämä kansalaisten lähellä oleminen. Tästä jo puhuinkin ja katsoisin, että olisi tärkeää tehostaa ponnisteluja, kun puhutaan oikeusasiamiehen ja kaikkien muiden instituutioiden välisistä yhteyksistä. Esimerkiksi voisin olla jatkuvasti yhteydessä komission jäseniin, valiokuntien jäseniin ja vahvistaa näitä yhteyksiä niin kuinka kansalaiset sitten saisivat paremman kuvan omista oikeuksistaan. Lissabonin sopimuksen myötä ja kansallisten parlamenttien toiminnan kautta tämä on mahdollista. Minä voisin lopettaa sanomalla, että minulle Lissabonin sopimus avaa uusia näkymiä ja olen erittäin iloinen voidessani lähteä tut- sille tielle, jos minun toimikauteni uusi. Kiitos. Ja sitten catch the kysymykset Herra Rat, olkaa hyvä. Κύριε Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα... Herra Diamandouros, onnittelen teitä kaikesta siitä, mitä olette saaneet aikaan tähän mennessä. Haluaisin myös onnitella teitä ihan toisesta syystä. Teidän vastauksenne ovat olleet hyvin kattavia ja olette, olleet hyvin avoin, suora ja rehellinen. Nyt kaksi asiaa. Kun te vastasitte siihen kysymykseen, mitä eurooppalaisten toimielinten tai EUn toimielinten pitäisi tehdä, kun halutaan tarjota parempia palveluja kansalaisille, te mainitsitte kuusi asiaa, joista poimin kaksi. Ensiksikin se, että kansalaisia täytyy informoida heidän oikeuksistaan ja siitä, miten he voivat itse itseänsä puolustaa. Toiseksi miten tarjotaan selvityksiä ja selityksiä kansalaisille heidän omilla kielillään tai kielillä, joita he ymmärtävät. Tämä on erittäin tärkeää, kun puhutaan teidän työstänne, niin totta kai silloin voidaan myötävaikuttaa siihen, että, että levitetään eurooppalaista ajatusta, jos voin käyttää tällaista vertausta – tehän olette, minä kiitän teitä vielä teidän vastauksistanne. Minä toi, panen paljon toivoa teihin. Να δηλώσω και εγώ με τη σειρά μου. Minä omasta puolestani haluaisin nyt sanoa kollegojen kuullen tässä valiokunnassa, että mm, minä olen työni puitteissa saanut mahdollisuuden törmätä ehkä tiettyihin rajoihin, kun me teimme siis vuonna 2008 raporttia tästä oikeusasiamiehen työstä. Minä olen ehkä törmännyt joihinkin puolueellisuuksiin. Minut nimettiin tähän tehtävään – tekemään arviota toisesta eurooppalaisesta toimielimestä. Ja vasta nyt minä voin sanoa, kuinka ylpeä minä olen siitä, että minulle annettiin tehtäväksi suorittaa tämä työ, koska se on kovin vastuullinen. Te puhuitte tutkimuksesta, joita käynnistäisitte – omasta, käynnistäisitte omasta aloitteestanne ilman, että puututte mihinkään valituksiin. Mitkä valitukset voisivat olla tällaisten tutkimuksen kohteena? Minä kiitän teitä siitä, että näistä kysymyksistä. Hyvä, että valaistus on näin heikko, ettei kukaan nähnyt kuinka punastuin, kun kuuntelin kaikkia näitä äskeisiä puheenvuoroja. Vastaakseni ensimmäiseen kysymykseen minä haluaisin kertoa omasta kannastani. Totta kai voi odottaa oikeusasiamieheltä, että hän on rehellinen ja että hän puhuu avoimesti ja suoraan. Minä pyrin toimimaan sillä tavalla, että vastaan näihin toimenkuvalleni asetettuihin vaatimuksiin. Mitä tulee sitten selkokielen käyttämisestä? Mielestäni oikeusasiamiehen pitää pystyä viestittämään, kommunikoimaan eurooppalaisten kanssa heidän ymmärtämillään kielillä. Sen takia minä yritän yksinkertaistaa kielenkäyttöä, puhua sillä tavalla yksiköissä niin, että minut ymmärtää, ymmärretään ja myös viestittää tätä muille. Minä kiitän teitä tästä kommentista. Nyt siihen, mitä Rova Paljadelli sanoi. Mitä tulee näihin aloitteisiin tutkimuksista tai tutkimuksesta? Se on erittäin kallisarvoinen työväline oikeusasiamiehen kädessä. Sitä täytyy käyttää hyvään tarkoitukseen ja olla varma siitä, että, että käsitellään tärkeitä, merkittäviä asioita EUn kannalta. Systeemiset ongelmathan esiintyvät joissakin tietyssä toimielimessä tai Mm, jos on kyse erittäin vakavasta ongelmasta, vaikka se ehkä käsit, koskettaisi yhtä ainoata henkilöä. Olen omalta osaltani pyrkinyt käyttämään tätä työvälinettä sillä tavoin, että voisin korostetusti tuoda esille systeemiset ongelmat. Ja näin voisin ohjata palvelun hyvään suuntaan. Missä fuori tempo dall'onorevole Harkin, ma... No niin, Harkin on pyytänyt puheenvuoron. Tässä on vielä kaksi minuuttia aikaa. Jos mahdollista, niin herra Harkin voi käyttää minuutin puheenvuoron ja minuutti vastausaikaa, jotta pysytään aikataulussa. Herra Harkin, olkaa hyvä. Be very brief. First of all... Kiitos. Ensinnäkin anteeksi, että en ollut täällä koko aikaa. Se ei ollut eh, tarkoitus, ei ollut tarkoitus olla epäkohtelias, mutta kuten tiedätte, täällä on paljon asioita, joita on käsiteltävä yhtä aikaan. Haluaisin myös kommentoida sitä, äh, että te otitte täällä asian esiin liittyen siis äh, meppien äh, palkkioihin. Olen ihan iloinen sitä, että te otitte sen esiin. Tämä on asia, joka on ollut vaikea, mutta tämä oli mielestäni positiivista kuitenkin. Te mainitsitte ei ainoastaan se, että puhutte ihmisille heidän omalla kielellään italiaksi tai kreikaksi, vaan kielellä, jota he ymmärtävät. Ja se on todella tärkeää, koska EUn kansalaiset eivät tiedä eroa toimielinten kesken, eivätkä tiedä kuinka ne toimivat, joten tämä on minun mielestäni ratkaisevaa. No niin, minuuttini varmaan menikin jo. Mutta kysymykseni oli että tiedän, että te olette menneet jossain määrin tuohon suuntaan, mutta onko teillä vielä muita ajatuksia siitä, millä tavalla varmistaa se, että kansalaiset todella ymmärtävät vastaukset. Ja että noissa vastauksissa ei luvata kansalaisille enempää kuin mitä voidaan toimittaa. Thank you very much. I, I appreciate your comment. Kiitos eh, kommenteista ja kiitos, että kommentoitte myös tätä korvauskysymystä. Mitä tulee esittämään kysymykseen, niin voisin sanoa seuraavaa. Hyvän hallinnon osalta eh, mielenkiintoinen asia on se, että eh, sille ei loppua ole ja tämä tarjoaa varsin suuret eh, aktiiviset toimintamahdollisuudet. Ymmärrän varsin hyvin, että mihin olemme päässeet jo, mutta ymmärrän, kuinka paljon innovatiivisuutta ja mielikuvitusta kansalaisten etujen ajamiseksi vielä voi hyödyntää, ja näin aionkin toimia. Kiitos myös huomiosta, että on oltava varovainen eh, liiallisten odotusten ja sitten toisaalta saavutusten välillä. Minut eh, tunnetaan yleensä nimenomaan eh, toisinpäin, eli joskus, jos mahdollista, lupaan mieluummin vähän liian vähän ja sitten toteutan enemmänkin ja näin nytkin. Mutta kiitos kommentista ja aion käyttää jälleen yksinkertaista kieltä ja vain taivas on rajana sen suhteen, e, miten asioita lähestyy, eli varovaisesti kyllä, mutta toisaalta e, mielikuvitusta käyttäen ja aktiivisesti. Kiitos. Mr. Diamanduro. Kiitokset herra Diamanduros. Näin e, voimme toivotella teille näkemiset ja sitten siirrymme viimeisen ehdokkaan pariin. Herra Monet.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 Uh, we welcome Mr. Monet. Toivotamme herra Monetin tervetulleeksi. Ja hän saa puhua 15 minuuttia.